Guten Morgen. Hyvää huomenta niille, jotka nyt äh, minua kuulevat ja vastaavat. Jatkamme edelleen esityslistallamme. Ja meillä on täällä tänä aamuna äh, esittely. Tällaisen äh, tutkimuksen esittely, koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen EU-ssa. Ja me odotamme jännityksellä, mitä rouva Annemari Nevala, joka tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta, on, mitä hänellä on meille kerrottavaa. Olkaa hyvä, Annemari Nevala, teillä on puheenvuoro. Uh, well, thank you very much, first of all. Kiitoksia kovasti. Ensin haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja myös kollegoja parlamentista, ovat kutsuneet minut kutsumaan työstä, jota olemme koko tämän talven tehneet varhaista koulun keskeyttämisestä. Ja minulla on erityinen epä, etuoikeus olla täällä puhumassa asiasta, koska kyseessä on aihe, josta olen todella kiinnostunut. Olen vuosien ajan ollut siinä mukana ja minulla on todellakin suuri ilo olla täällä läsnä. Nimeni on Anne-Mari Nevala. Toimin Englannissa, mutta alun perin tulen Suomesta ja edustan täällä tutkijoiden ja äh, ammattilaisten tiimiä, jotka tämän tutkimuksen aikaisemmin tänä vuonna talvena tekivät. Haluan aluksi kertoa teille hiukan, mitä meitä pyydettiin tekemään ja mihin todellakin pyrimme viimeisten kuukausien aikana. Meitä pyydettiin tai perustavoitteena oli antaa suosituksia toimijoille kansallisella, paikallisella, alueellisella tasolla. pohtimaan ja miettimään, mitä jäsenvaltiot nyt tekevät asian puolesta. Ja edelleen meidän piti antaa kuvauksia toimintamalleista, jotka toimivat tällä hetkellä. Ja meitä pyydettiin myös käsittelemään sitä, Kuitenkin aloitimme katsauksella kansainvälisestä ja paik- kansallisesta kirjallisuudesta jäsenille kansallisjärjestöt, jotka tekevät työtä haavoittuvaisten nuorisoryhmien kanssa, nuorison kanssa. Olimme myös mukana ja keskustelimme myös ihmisten kanssa, jotka tekevät päivittäin työtä estääkseen varhaista koulun keskeyttämistä. Tämä oli erittäin tärkeää. Me keskityimme yhdeksään maahan kaikkialta Euroopasta, etelästä, pohjoisesta, lännesta, idästä. Joissakin on varsin vähän koulun keskeyttämisiä, jossakin paljon maita, joissa. Tämä vähenee tämä ilmiö, josta oli sellaisia maita mukana, joissa prosenttiosuudet vain kasvavat. Ne, tässä oli mukana Suomi, Ranska, Kreikka, Irlanti, Liettua, Alankomaat, Puola, Espanja, just nyt kuningaskunta, jossa keskitytään tietysti Englantiin. Ehkä voitte miettiä, keitä me oikein olemme, mistä, mikä minun taustani on. Tulen tutkimusjärjestöstä, jossa meillä on mukana tutkijoita, yli 20 eurooppalaista maasta. Ja tässä tutkimuksessa tässä tutkimuksessa oli mukana varsin eri taustaisia heikkoja. Monet olivat tutkijoita koulutuspolitiikasta, mutta mukana oli myös muita akateemisen maailman edustajia ja käytännön ammatinharjoittajia. Tämä tarkoitti sitä, että meillä oli mukana sellaisiakin jäseniä työtä tässä tämän asian parissa ja ovat tekemissä varsinaisten koulukeskusten kanssa ja meillä oli myös ihmisiä mukana, joilla on kokemusta siitä, miten kehitetään toimintamalleja estämään tätä ja miten tällaista ehkäisevää toimintaa voidaan mainstreamata. Sitten itse tutkimukseen ja avain tutkimustuloksiin. Tänään on tullut selväksi, että varhainen koulun keskeyttäminen ei ole tärkeä kysymys pelkästään EU-ssa, vaan kautta koko kehittyneen maailman. Se on todella suuri poliittinen Ja se on niin tärkeä kysymys kahdesta avainsyystä. Ensinnä johtuen vaikutuksesta, joka sillä on yksilön elämään ja minkälainen vaikutus koulun keskeyttämisellä on koko yhteiskunnan toimintaan. On paljon, paljon todisteita paikalliselta, kansalliselta, kansainväliseltä tasolta siitä, että nuoret, jotka varhaisessa vaiheessa putoavat koulutuksesta, ovat sosiaalista taloudellista epäsuotuisessa asemassa suhteessa vertaisryhmään enemmistönä. Ja siksi varhainen koulun keskeyttäminen vaikuttaa pitkälti sosiaalisen syrjäytymisen myöhemmässä vaiheessa elämässä. Emme väitä, että näin on joka ikisen pudokkaan kohdalla on monia nuoria, jotka keskeyttävät koulutuksen ja sitten silti saavat aikaa menestyksekkään uran aikaiseksi, mutta ikävä kyllä näin ei kuitenkaan enemmistön kohdalla ole, jos koulu keskeytyy varhaisessa vaiheessa. Todennäköisemmin nämä nuoret joutuvat työttömiksi tulotaso on alhainen tai ovat riippuvaisia sosiaaliturvasta kuin korkeammin koulutetut ikätoverit. Todennäköisimmin he myös joutuvat rikoksen piiriin tai ovat epäsosiaalista. Tämä aiheuttaa myös terveysongelmia tai saattaa aiheuttaa. Tämä sitten tarkoittaa sitä, että sosiaalisena ilmiönä varhainen koulun keskeyttäminen – synnyttää valtavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalla. On paljonkin ponnistettu viime kuukausien aikana laskea, kuinka paljon ilmiö itse asiassa maksaa. Ja tutkimukset Irlannissa, Alankomaissa ja Suomessa, nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että kustannukset varhaisista kouluun keskeytymistä ovat kahdesta, yhdestä kahteen miljoonaan per henkilö johtuen menetyksestä tulotasossa ja vero, tulojen menetyksessä ja sosiaaliturvan kustannuksessa. Sitten vuosittainen kustannus on noin 30 000 euroa. Ja yksilöt ja viranomaistutkimuksen takana ovat sitä mieltä, että itse asiassa tämäkin on aliarvioitu summa monissa tapauksissa. Näistä syistä voimme perustella, että jos paljon koulun keskeytymistä tapahtuu kautta Euroopan. Siitä voi tulla tällainen rajoite EUn tavoitteelle, kun pyritään elinikäiseen koulutukseen, sosiaalisen kohesioon ja missä määrin voidaan täyttää tavoitteita EU 2020 strategiaa ja voidaan harjoittaa älykästä osallistavaa kasvua. Ei vähiten sen takia, että vaikutukset, jotka juuri äsken mainitsin, myös työmarkkinaodotteiden mukaisesti tulevaisuudessa vain yksi kymmenestä työpaikasta on tällaisen henkilön saavutettavissa, jos koulu on keskeytynyt varhaisessa vaiheessa. Tarve käsitellä asiaa on ollut olemassa Euroopassa esillä 90-luvulta asti, mutta nyt vuodesta 2001 asiaan on todellakin pureuduttu, kun ensimmäinen tavoite varhaisen ko- koulun keskeyttämisen kohdalla otettiin käyttöön. Sitten erilaisia tiedonantoja ja suuntaviivoja on annettu, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, nuorisopolitiikkaan on korostettu asian merkitystä ja hiljattain komissio julkaisi tiedonantonsa toimintasuunnitelmasta asiassa. Euroopan tason toiminta on tukenut myös jäsenvaltioita rahalla, ta, ra, taloudellisesti, esimerkiksi sosiaalirahastoja ja elinikäisen oppimisen ohjelman kautta on myös tuettu jäsenvaltioita. Sitten on erilaista vertaisoppimista, työryhmien tutkimustoimintaa ja Euroopan tason välineitä, kuten European Qualification Framework on myös vaikuttanut, myötä vaikuttanut asian korjaamiseen. Mitä tulee ongelman laajuuteen, tällä hetkellä Yksi seitsemästä nuoresta eurooppalaista luokitellaan varhaisena koulun keskeyttäjänä. Tilanne on paremmin kuin muutama vuosi sitten. Silloin tilanne oli yksi, yksi kuudesta, mutta vieläkin on huolestuttavaa, että yli kuusi miljoonaa eh, ihmistä nuorta lopettaa koulun varhaisessa vaiheessa. Erityisen akuutti ongelma on monissa Etelän-Euroopan maissa, mutta myös suurissa kaupungeissa monissa Pohjois- ja Länsi-Euroopan maissa. Maat, jotka erittäin hyvin pärjäävät, ovat monia Itä-Euroopan maita, kuten Slovakia, Tsekin tasavalta, Puola, Slovenia. Kaiken kaikkiaan ilmiö on vähentynyt, niin kuin maininnut, mutta kuitenkin edistys on hitaampaa kuin on toivottu ja odotettu. Ja joissakin maissa, Pohjoismaissa erityisesti näiden henkilöiden määrä on jopa kasvanut. Ja sitten on samalla maita, kuten Luxemburg, Liettua, joissa koulun keskeyttämisen, keskeyttäjien määrä on huomattavasti vähentynyt. Sitten muutama sana siitä, keitä tämä ilmiö koskee ja miksi. Ensinnäkin on erittäin tärkeää korostaa, että kyseessä on monipuolinen, monimutkainen ongelma, joka syntyy erilaisesta pitkästä prosessista. Se on harvoin tällainen yksittäinen tapahtuma, päätetään vain keskeyttää koulu. Yleensä siinä liittyy monia syitä, jotka vaikuttavat pitkän aikaa tähän lopulliseen päätökseen. Jotkut näistä tekijöistä liittyvät koulutusjärjestelmään, kouluihin. Kuitenkin monet näistä syistä eivät liity kouluun ollenkaan. Esimerkiksi liittyvät henkilökohtaisiin syihin, perhesyihin, taloudelliseen taustaan tai jopa ikäryhmäsyihin. Ei ole mitään sellaista tyypillistä henkilöä, joka keskeyttää koulun, mutta on selvästikin ryhmiä, joihin tämä ilmiö vaikuttaa enemmän kuin muihin. Esimerkiksi pojat todennäköisemmin keskeyttävät tai jättävät koulunkäynnin varhaisemmassa vaiheessa kuin tytöt, opiskelijat joistakin maahanmuuttajayhteisöstä ovat tällaisia, että saman jos perhetausta on vaikea, niin se aiheuttaa ilmiötä. Mitä sitten jäsenvaltiot tällä hetkellä tekevät puretuokseen ongelmaan? Olemme luokitelleet nämä kolmeen erilaiseen reaktioryhmään. Strateginen, ennakoiva ja mukaanottava toiminta. Mitä tulee strategisiin toimiin, on pyritty koordinoimaan erilaisia toimintatapoja eri viranomaisten kohdalla, kerätä paremmin tietoja ilmiöstä ja näin siis parantaa myös toimintasuunnitelmia. Mitä tulee sitten ennakoiviin strategioihin, edeltäehkäiseviin, niin tässä on kohdentu nuoriin ihmisiin, jotka ovat riskiryhmiä ja sitten on pyritty parantamaan koulutusjärjestelmää kaikille oppilaille ja näin, ris- näin pyritään vähentämään riskiä jäädä ulkopuolelle. Sitten reintegraatio-ohjelmissa pyritään antamaan tavallaan uusi mahdollisuus niille, jotka ovat jo päättäneet keskeyttää koulun. Meillä on paljonkin analyysejä erityyppisistä toimenpiteistä ja monia esimerkkejä mietinnössämme ja liitteessämme on mukana 180 erilaista esimerkkiä 27 jäsenvaltiosta. Tämä saattaisi olla kiinnostavaa luettavaa joillekin teistä. Kaiken kaikkiaan jos ajattelemme vahvuuksia jäsenvaltion toimintatavoissa tarttua tähän ongelmaan, niin haluaisin aloittaa sanomalla sen, että on sellainen tuntemus monen haastateltujen kohdalla, että on olemassa vahva poliittinen sitoutuminen asiaan. Halutaan korjata asiaa. 43 prosenttia haastatelluista olivat sitä mieltä, että poliittinen sitoutuminen asiaan itse asiassa oli vahvaa. Ja vain yksi viidestä oli sitä mieltä, että sitoutuminen oli heikkoa. Kuitenkin suurin huolenaihe oli se, että joissakin tapauksissa vahva sitoutuminen ei saanut tueksi riittävää rahoitusta. Sitten toinen vahvuus meistä on siinä, että myönteisesti on muutettu sitä, miten asiaan suhtaudutaan eri maissa. Monissa maissa on paljon enemmän koordinaatiota olemassa, eri politiikan alueiden väillä ja auto, viranomaisten kohdat ovat tekemisissä nuorison kanssa monissa maissa varsin onnistuneesti on pystytty saamaan aikaan selkeitä toimintamalleja, jotka pyrkivät estämään tätä ilmiötä ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä näissä maissa. Olen myös sitä mieltä, että on erittäin myönteistä kehitystä siinä, että tunnustetaan, tunnustetaan enemmän, kuinka tärkeää on varhaisessa vaiheessa puuttua asiaan. Tämä liittyy sekä ennaltaehkäisyyn ennen kuin ensimmäiset ilmiöt mahdollisuutta lopettaa koulu ilmenevät. Esimerkiksi käytännössä joissakin maissa tämä tarkoittaa sitä, että parannetaan laadukasta esikoulutusta lapsille ja näin varmistetaan, että lapset aloittavat sitten varsinaisen koulun tasa-arvoisemmalta pohjalta. Mitä tulee sitten reintegraatio-ohjelma, niin on paljon todisteta siitä, tai ainakin jonkin verran todisteta siitä, että uudelleen kouluun siirtyminen tulee vaikeammaksi ja siksi myös kalliimmaksi, mitä kauemmin nuori henkilö on toimettomana. Tunnustetaan selvemmin se, että asiaan pitää puuttua mahdollisimman aikaisin. Ja monia hienoja esimerkkejä on sellaista maista, jotka ovat ottaneet käyttöön hyviä toimintatapoja tällä saralla. Sitten toinen, eräs muu vahvuus liittyy siihen, että meistä on sellainen meillä on sellainen kuva siitä, että monet maat ovat löytäneet mallin onnistuneelle kouluun palaamiselle, koulutuksen palaamiselle. Ja tämä formula perustuu avaintekijöihin, kuten varmistaan se, että ryhmäkoot ovat pieniä niin, että saadaan yksilöllistä tukea, yksilöllisiä opintosuunnitelmia, annetaan vahvaa tukea ja neuvotaan oppilaita. Ja erittäin tärkeää on, että on olemassa hyvä ilmapiiri, joka perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen opettajien ja oppilaiden kesken. Meillä on paljon todisteita missä, siitä, kuinka onnistuneita tällaiset ohjelmat voivat olla. Yksi haaste näissä maissa on siinä, että miten varmistetaan, että että saadaan pysyvää rahoitusta ja kaikille löytyy opintopaik- opiskelupaikka, jotka tarvitsevat sellaista, koska jossakin tapauksessa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Tod- myös olemme todenneet, että on hyviä esimerkkejä ehkäisistä politiikoista tai toimintamaista, jotka ovat saaneet paljon aikaa tulosta monissa maissa ja alueilla. On hienoja tällaisia tuutorohjelmia olemassa on hienoja tuloksia on saatu Alankomaiden kaltaisissa maissa. Rahoituksen kohdalla on myös taloudellisia kannustu, kannustimia kouluille, jos ne pyrkivät vähentämään varhaista koulun keskeyttämistä. Myös enemmän annetaan opintoohjausta ja myös ammattikoulutusta otetaan avuksi. Sitten seuraavassa kohdassa on asia, josta kentällä vuodesta toiseen on meille toitotettu ja korostettu, kuinka tärkeää tämä on. Meillä on kerrottu, kuinka merkittävää, tukeva, rohkaiseva, myönteinen ympäristö kouluissa on ja erilaisissa reintegraatio-ohjelmissa, kun ajatellaan nuorisoa, jotka ovat vaarassa pudota koulusta tai ovat näin tehneet. Tässä on myös korostus sitä, kuinka tärkeää on asettaa korkea odotustaso kaikille opiskelijoille kaikista taustasta lähtien. Ja kaikenlaiset aspektit, esimerkiksi yhteenkuulumisen tunnetta ei voida mitenkään aliarvioida. Sitten on olemassa esimerkiksi tutkimus vuodesta 1800 tut- oppilaista Suomessa. Siinä tulettiin sellainen, että jos on olemassa rohkaiseva koulutus, ympäristö ja ihmiset tuntevat tai oppilaat tuntevat kuuluvansa kouluun, se on yksi kaikkein tärkeimmistä tekijöistä itse asiassa. Sitten mitä tulee EU-toiminnan vaikutuksiin, saimme paljon myönteistä palautetta, vaikkakin eroja kyllä löytyi jäsenvaltioiden kesken aika paljon. Oltiin sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahasto on kaikkein suurin vaikutus jäsenvaltioiden toiminnassa, koska näin ne ovat voineet ryhtyä pilottitoimiin ja ryhtyä tällaisiin toimiin ilmetä vastaan. Kaksi kolmesta haastattelusta on sitä mieltä, että 10 prosentin mm, kynnyksellä oli ollut merkitys heidän maalleen, koska näin pystyttiin säilyttämään korkea taso. Minkälaisia heikkoukset sitten jäsenvaltioissa on? Esimerkiksi monissa on vielä, ei ole tarpeeksi koordinoitu toimintatapoja tarttua ongelmaan. Kolmas osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, että toiminta tai koordinaatio oli heikkoa tai erittäin heikkoa. Totesimme myös, että liian se vastauksessa keskitytään projekteihin eikä pyritä niinkään muuttamaan varsinaista yleistä viranomaisten toimintatapaa. Myös monissa yhteyksissä oltiin sitä mieltä, että pitäisi tarkistaa opintosuunnitelmia yläasteella. Tarvittiin myös käytännön mahdollisuuksia toimia monille nuorille ja piti varmistaa, pitäisi varmistaa, että liikaa ei keskitytä kokeisiin ja pitäisi keskittyä enemmän itse taitoihin ja niiden kehittymiseen. Sitten sellaisiakin heikkouksia oli, kuten yksilöllisen tuen vähyys ja nuorisoa ei konsultoitu ilmiön kohdalla. Mitä tulee sitten suosituksiin EUn tasolla, olemme sitä mieltä, että edelleenkin kannattaa edistää ilmiön ymmärtämistä kompleksisena kysymyksenä, johon ei, jota ei voida korjata, jota ei voida korjata pelkästään koulumaailman toimesta. Edelleenkin haluamme, että valvotaan kehitystä, minkäla, miten ilmiö kehittyy ja kor, kehotamme jäsenvaltioita harjoittamaan tällaista seurantaa myös. Sitten tietty arvo liittyy selvästi siihen, että on tästä vaihtoa ammattikunnan väille ja jatkossa voitaisiin kohdentaa paremmin näitä tavoitteita. Mitä tulee sitten yhteisrahoitukseen, tätä jäsenvaltiot todellakin toivovat ja mitä meidän suosituksemme tässä asiassa olisi, että kiinnittäisin enemmän huomiota tulevaisuuteen. Esimerkiksi aina kun mahdollista, otettaisiin huomioon valintakriteerit, jotka liittyvät monenkeskiseen lähestymistapaan, pyrittäisiin mainstream-toiminnan vahvistamiseen eikä vain keksittäisi uusia hankkeita ja projekteja siis. Sitten mitä tulee paikallisia kansallistason viranomaisiin, ne, joilla on koonnoitut strategiat toimia asiassa, jotka säännöllisesti seuraavat tilannetta ja valvovat tietoja, tilastoja, se, ovat hyötyneet tällaisesta toiminnasta. Me suosimme myös tästä osallistavaa lähestymistapaa, kun kehitetään politiikkaa ja otetaan huomioon avainsidosryhmät ja erityisesti kiinnitetään huomiota opiskelun omaan ääneen, tutkimustuloksiin ja vuorovaikutukseen muiden toiminta- toimialojen välillä. Tietysti tarvitaan yhteistyötä, niin silti kannattaa nimetä yksi taho tai viranomainen, jolla on tällainen kokonaisvastuu toimintojen koordinaatiosta. Olemme myös sitä mieltä, että täytyy löytää oikea tasapaino ennaltaehkäisyn ja ilmiön lieventämisen välillä ja to, uusen, toisen mahdollisuuden kohdalla. Ja kuitenkin pitäisi varmistaa, että ne, jotka sitten joutuvat pudokkaiksi, heillä on vielä tilaisuus palata koulun penkillä ja viedä koulunsa loppuun. Mitä tulee tähän osallistavaan lähestymistapaan, kun pyritään kehittämään tilannetta, niin myös täytyisi käyttää hyväksi yhteyksiä ja pääomaa, jota nuorisojärjestöt ja muut tahot voivat antaa, myös työmarkkinajärjestöt. Haluaisin myös, että vanhemmat olisivat enemmän mukana, samoin koulumaailma, ja sitten pitäisi parantaa välineitä, joita koululla on ottaa mukaan riskiryhmässä olevien lasten vanhemmat toimintaan. Jos löytää paikallisia ratkaisumalleja, jotka toimivat, siis paikalliset ongelmat voivat ratkaista, löytää ratkaisunsa paikallisista ratkaisumalleista myös hyvin tuloksiin. Sitten niin kuin aikaisemmin jo sanoin, opintosuunnitelman tarkistaminen joskus on paikallaan. Meistä on myös tärkeää antaa tukiopetusta joillekin oppilaille, jotka ovat taistelleet koulunsa kanssa ennen kuin he päättävät keskeyttää koulun. Esimerkiksi espanjan tutkimus, jossa mukaan oli yli 900 varhaista koulun keskeyttä. Siinä todettiin, että yksi yhdeksästä lopetti koulun sen takia, että he, jouduivat, he jäivät luokalleen tai heillä oli huonoja kokemuksia tästä luokalle jäämisestä. Sitten kannattaa myös, kannattaisi tutkia myös laadukasta opintoohjausta, erityisesti siirtymävaiheissa koulutuksessa, kun siirrytään yläasteelta, alaasteelta yläasteelle, koska tämä on usein tällainen haavoittuvainen vaihe ja sitten pitäisi antaa myös tukea näille kouluille. Sitten mainitsin jo kuinka tärkeää on rohkaiseva, kannustava ympäristö, korkeat odotukset. Ja sitten vielä yksi tärkeä kohta on tuki oppilaille ja heidän, opettajille ja heidän koulutuksensa. Opettajien työstä ei todellakaan ollut tullut näin aikoina yhtään helpompaa ja op, opettajat haluavat olla enemmän mukana tunnistamassa näitä oppilaita, jotka ovat riskiryhmässä. Ja tässä opettajat todellakin tarvitsevat koulutusta ja tukea. He pyrkivät kehittämään tällaista taitoa. Niin, tämän halusin nyt kertoa. Meillä on siis paljon tutkimustuloksia Koko tutkimus on yli 300 sivua ja 120 sivua on tällaista analyysiä tuloksista ja me tulemme kierrättämään tätä raporttia lähipäivinä. Ja jos teillä on kysymyksiä, mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Tietysti olen nyt ainoa tästä tutkijaryhmästä mukana. Ja jos on kysymyksiä, niin pystyn vastaamaan, niin voin sitten konsultoida myöhemmin paremmin asia, asian tuntevaa kollegaani ja lähettää vastaukset myöhemmin teille. Kiitoksia. Thank you very much. Can we get... Kiitokset. Voisimmeko saada mahdollisesti valot päälle? Kiitokset. Kiitokset oikein paljon. Rova Nevala, tämä oli hyvin äh, kattava ja näemme, että työtä on hyvin paljon vielä tehtävissä ja kiitämme myös meidän omia ihmisimme, jotka löysivät teidät. Ei aina ole mahdollista löytää oikeita ihmisiä oikeaan paikkaan ja tämä on sellainen tutkimus, joka tulee auttamaan meitä meidän omassa työssämme hyvin paljon ja tavoitteena on eh, laskea 15 prosentista 10 prosenttiin vuonna 2020. Se vaatii suuria ponnisteluita. Te annoitte tähän paljon vinkkejä, kuinka toimia. Edustaja Hannibal on meidän esittelijämme tästä aiheesta ja hän varmasti mielellään käyttää teidän osaamistanne hyväksi ja annan hänelle pian puheenvuoron. Haluaisin vain kertoa, että me parlamenttina annoimme tehtävän laatia tämä raportti ja meille olisi hyvin tärkeää, että komissio myös ottaisi itselleen tämän raportin sen vuoksi, että kaikki nämä tiedot ja se työ, mitä tähän on tehty, tulee varmasti helpottamaan herra Prokanin työtä, ainakin olettaisin näin. Kaikkea ei tarvitse tehdä tuplana pyörää, ei tarvitse keksiä toista kertaa, kun parlamentissa tämä työ on jo kerran tehty. Avaan nyt keskustelun ja kollegat äh, voivat esittää kysymyksiä tai huomioita. Monsieur kavada? Edustaja kavada. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille ja teidän ryhmällenne. Me todella olemme kiintoisia äh, tekemään yhteistyötä kanssanne ja ylläpitämään suhteita kanssanne. Tämä on tietääkseni ainoa näin syvällinen äh, tutkimus, joka on tehty Euroopassa. Niin, koulupudokkuuden kustannuksista puhuitte. Äh, haluaisin tietää, että Tarkoittaako tämä koko elämän mittaista sosiaalista kustannusta vai onko kyse siitä, minkälaisia kustannuksia koituu siitä, että ura ei kehity, liittyykö tämä sosiaaliturvaan, mitä tämä kustannus kattaa? Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin lausun myös kiitokseni, että kotikylän parhaat tytöt ovat päässeet, tai paras tyttö on päässyt tänne liikenteeseen äh, kertomaan meille ajankohtaisesta tärkeästä aiheesta, siis Rovaniemeltä. Ja äh, oikeastaan tässä on sellainen asia, mikä, mitä itse mietin, että näissä teidän linjauksissa tuli niin esille se, että esimerkiksi oppilasryhmien tai luokkakoon pienentäminen ja tämän tyyppiset asiat, että olisi enemmän sitä yksilöllistä ohjausta, niillä on vaikutusta. Mutta nyt näyttää siltä, että kuitenkin niin EU-jäsenmaatkin tehokkuuden nimissä ovat melkein maa toisensa perään niin suurentamassa näitä ryhmäkokoja, koska taloudelliset argumentit ikään kuin ovat tässä tärkeimpiä ja, ja, ja jollakin tavalla tuntuu siltä, että tämmöinen koulun ja opetuksen kasvatusvelvollisuus olisi jäämässä taakse, että koulu katsotaan ehkä enemmän tämmöiseksi tiedon välittäjäksi. Ja tämä olikin vähän huolestuttavaa, mutta, mutta että onko tähän tapahtumassa muutosta ja tähän, tähän ilmiöön. Ja toinen sitten kysyisin, kun opettajan koulutus on kuitenkin erittäin merkittävä ja tärkeä asia, että opettajilla on niin kyky kohdata tätä, tätä asiaa. Kuinka hyvin tämä Euroopassa Törmäsittekö siihen opettajan koulutuksessa otetaan huomioon? Otetaanko se opettajan peruskoulutuksessa tätä asiaa huomioon ja sitten onko täydennyskoulutusta riittävästi saatavilla opettajille sitten tämän, tämän aiheen ympärillä? Oikeastaan nämä kaksi kysymystä. Kiitoksia Sitten edustaja Besedo, spoštovana gospa predsednica. E, tudi jaz bi se rad zahvalil za... E, Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Myös e, minä haluan sydämellisesti kiittää tästä tutkimuksesta. Tämä on erittäin hyvä pohja tälle tärkeälle mietinnölle, jota tänään ryhdymme täällä käsittelemään. Oli hienoa saada tämä esittely tähän pohjalle. Se on tärkeää meille kaikille, jotka työskentelemme nimenomaan koulutuskysymysten parissa. Haluaisin kiittää myös komissiota, joka on asettanut itselleen hyvin tiukat tavoitteet, eli koulupudokkaiden määrä pudottaa 15 prosentista 10. Uskon ja toivon, että koulutusjärjestelmiä myös parannetaan EU:ssa. Meillä on hyvin paradoksaalinen tilanne tällä hetkellä. Me puhumme siitä, että väestö ikääntyy. Toisaalta yksi kolmasosa nuorisosta on työttömänä tai tekemättä mitään. On, on paljon nuoria, jotka eivät ylipäätään ole mukana koulutusjärjestelmässä lainkaan, ja tämä on katastrofi. Ja ne nuoret, jotka jäävät kaiken ulkopuolelle, heitä ei ole mahdollista tavallaan, tai on hyvin vaikea integroida yhteiskuntaan. Ja tämä aiheuttaa hyvin paljon onnettomuutta. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt tehdä aktiivista työtä niin, että nämä nuoret saisivat toisen tai kolmannen mahdollisuuden elämässään. Me emme saa jättää yhtäkään nuorta yksin. Kustannustasolla kustannustasolla tämä olisi myös järkevää, ei ainoastaan yhteiskunnallisilta perusteilta. Ja, ähm, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Kiitos. Minä kiittäisin myös tästä tutkimuksesta. Minä äh, olen äh, laatinut lausunnon työllisyysvaliokunnassa samasta aiheesta ja olen iloinen, että nyt voimme tarkastella tätä asiaa toisesta näkökulmasta työllisyysvaliokunta lähtee siitä lähestymistavasta, että tämä on tavallaan valtava potentiaali, joka ei ole käytössä. Ja erittäin tärkeää tässä on nimenomaan ennaltaehkäisevä lähestymistapa ja sitä tulisi vahvistaa niin, että vältettäisiin koulujen, koulunkäynnin keskeyttäminen täysin. Kuten kollega Hanu Takkulakin täällä sanoi, niin oppimisen täytyy olla yksilöllisempää ja joustavampaa ja te olette tässä teidän tutkimuksessanne myös ottaneet tämän esiin ja ottaneet tämän ennaltaehkäisevän lähestymistavan ja sitten monissa maissa, äh, koska on kouluvelvollisuus, äh, niin siellä on hyvin tiukalla tavalla lähdetty. Esimerkiksi poliisit hakevat, äh, lintsaavat oppilaat kouluun ja niin edelleen. Mutta en minä usko, että on olemassa mitään ihme lääkettä, jolla voidaan pakottaa koululaiset kouluun ja, mutta sitten toisaalta on esimerkkejä siitä, että niissä maissa, joissa poliisi ei joka päivä sitten hae näitä lintsaajia kouluun, niin he eivät yksinkertaisesti tule. Onko teillä mitään esimerkkejä tästä, millä tavalla oppilaat saadaan kouluun? Oui, merci. Euh, Kiitoksia. Minua kiinnostaa, jos ajatellaan lapsia, jotka keskeyttävät, tai nuoret, jotka keskeyttävät koulun. Kysymykseni kuuluu, miksi nuori lopettaa Varsin usein koulutulokset ovat hänen kohdallaan siis huonoja, se on syynä. Hän ei vaan pärjää. Sitten kysymys, joka on sitä, mitä arvioidaan? Arvioidaanko oppilaan kykyä olla tunneilla monien tuntien aikana istuen vai arvioidaanko tiedon tasoa ja kykyjä? Jos arvioidaan tietojen tasoa ja taitoa, niin silloin pitäisi esittää myös kysymys pedagogisesta toimintatavasta. Pitää miettiä, millä tavalla tietoja opitaan ja saavutetaan. Jotkut tutkimukset osoittavat selvästi, että jotkut henkilöt, siis jotkut lapset, ovat vastaanottavaisempia tiedolle visuaalisesti tai auditiivisesti ja haluavat toimia aktiivisesti eikä passiivisesti, kun oppivat. Pitää ehdottomasti toimia niin, että ihmiset tai yksilöt voivat oppia mielekkäällä tavalla. Varsin usein lapset, minä itse tulen työläistaustasta, olen Algerialta lähtöisin ja toiminut vuosien ajan opettajana tällaisissa insertio-ohjelmissa Ranskassa nuorison ja vanhempien kohdalla. Pedagogiikka on olennaista ja tärkeää. Esimerkiksi minulla on tilaisuus vierailla Saksassa ja nähdä, kuinka varsin erilaisella tavalla siellä toimitaan ja kuinka tärkeää on toimia aktiivisesti tässä tiedon hankintaprosessissa on merkittävää. Ja on tärkeää, että merkitystä, tunnetaan tietty merkitys. Varsin usein lapset, kun keskeyttävät koulunsa tai nuoret, sanotaan, että he eivät tienneet, minkä takia kouluun mentiin. Ei tienneet, minkä takia siellä oikein oltiin. Pitäisi myös miettiä, miksi kouluun mennään, miksi minä olen siellä, miksi se on tärkeää minulle, miksi minun pitää oppia. Näitä asioita pitäisi pohtia. Varsin usein, ainakin kun ajattelen, omaa koulutuskokemustani niin Ranskassa, niin tämän selkeä selkeämmin jatkossa vasta, kuinka tärkeää on oppia, oppia oppimaan kognitiivista kehitystä. Nämä välineet ovat ratkaisevan tärkeitä ja ne pitää ottaa mukaan opintosuunnitelmiin, siis oppimisen, oppimisvälineet. Mitäs vielä haluaisin sanoa? Jotta on altis ja valmis kehittämään tietoja, niin se tarkoittaa sitä, että on tavallaan vapaa psykologisista ja sosiaalista ongelmista. Jos lapsi tai oppilas on vaikeassa, vaikeassa tilanteessa psykologisesti tai tunnetasolla perhetason takia, niin ei hän pysty mitään oppimaankaan helposti. Tarvitaan siis tällaisia mm, mm, monialaista toimintaa, psykologia, lääkäreitä ja kaikkia, jotta saadaan aika sellainen tiimi, jotka voi tehdä yhteistyötä holistisesti lapsen parhaaksi. Tärkeää on myös antaa yksilöllistä tukea oppilaille. Sitten vielä viimeinen asia, ennen kuin muutkin saavat puhua, niin haluaisin sanoa, kuinka tärkeäksi Ranskassa on osoittautunut se, että mm, seurataan lapsen oppimista. Joskus oppilas ei ole valinnut tiettyä linjaa ja se ja se ei vastaa sitä, mitä hän haluaa, miten hän tulevaisuudessa näkee. Ei hän silloin jatka tätä koulutustakaan, jos se ei ole hänelle sopiva. Joten suuntautuminen on äärimmäisen tärkeää. Ja myös opinto-ohjaajien koulutus on erittäin tärkeää. Siis opinto-ohjaus on äärimmäisen tärkeää koko koulutuksen ajan. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Minä haluaisin myös ottaa esiin pari asiaa. Minä uskon, että se, mitä me tässä nyt yritämme tehdä, nimittäin äh, vähentää luvatonta poissaoloa. Siihen me tarvitsemme myös äh, paremmin ja eri tavalla äh, koulutettuja opettajia, ja se ehkä puuttui hieman tästä raportista. Eihän kysymys ole ainoastaan siitä, että opitaan mitä kirjoissa lukee, vaan siitä, että täytyy huomioida lapset lapsina ja etsiä se tie, jota juuri tämä ihminen, tämä lapsi voi kulkea, jota välttämättä kaikki muut eivät kulje. Eli siis se tosiasia, että meillä on yhä vähemmän lapsia, voisi johtaa siihen, että voimme huolehtia yksittäisistä lapsista paremmin ja löytää kunkin lapsen oma luovuus. Koska eihän ole kysymys ole siitä, että nämä koulupudokkaat äh, eivät osaisi yhtään mitään, jos heitä oikealla tavalla tuettaisiin. Meidän täytyy vain löytää se, mitä nämä lapset osaavat. Eli me tarvitsemme opettajia, jotka kykenevät tähän. Toiseksi enemmän sosiaalipedagogeja, jotka ovat mukana tässä ja koskapa meillä on yhä vähemmän lapsia kouluissa, niin ehkäpä me voisimme sitten paremmin kouluttaa työmarkkinoille näitä harvoja lapsia. Ja sen lisäksi ehkäpä koulutusta, joka olisi enemmän räätälöityä. Muistuttaisin, mitä kollega Biski viime valiokunnan kokouksessa sanoi, että meidän täytyy huolehtia enemmän siitä, että lapsia ohjataan ammatteihin, jotka ovat tärkeitä. Esimerkiksi vaikkapa suutari, paikkakunnan suutari. Minä olen todella iloinen siitä, että minulla on se yksi paikallinen suutari. minä annan kenkiä niin mihinkä tahansa korjattavaksi. Olen iloinen, että minulla on tämä yksi kylässäni. Eli siis se, että on henkilö, joka, joka osaa työnsä ja pitää työstänsä, eli tavallaan käsityöläisiä, niitä me tarvitsemme myös. Eli me voimme täällä puhua vaikka mitä, mutta emme välttämättä toimeenpanna. Ja sen vuoksi olen iloinen siitä, että komissio on ottanut tämän asiakseen niin, että tämä on myös kulttuuriministereiden tapaamisessa esityslistalla niin, että mahdollisesti siellä voidaan vaihtaa myös parhaita käytänteitä. Eli tässä minun huomioni ja nyt annan teille vielä puheenvuoron, että voitte vastata ja sen jälkeen saa sitten komissio. Eli Rova Nevala, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much for the com- Kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Täytyy sanoa, että olen hyvin pitkälti samaa mieltä teidän esittämienne kantojen kanssa ja uskon, että nämä kohdat tulevat myös esiintymään meidän raportissamme. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy kustannuksiin. Ne tutkimukset, joihin viittasin, ovat itse asiassa kolme erillistä tutkimusta, jotka on tehty eri maissa, kolmessa eri maissa. Niiden metodit ovat ehkä hiukan toisistaan eroavia, mutta kustannukset lasketaan yleensä tulon menetyksinä. Eräs tutkimus osoittaa, että yksi ylimääräinen kouluvuosi saattaa tuoda elinajan mittaan jopa 70 000 euroa kaiken kaikkiaan. Ja kyse on muun muassa verotulon menetyksestä ja niin edespäin. Jotkut tutkimukset sisältävät myös mahdollisuuden riko, rikoksen tielle joutumiseen. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiset koulupudokkaat todennäköisemmin joutuvat rikoksen polulle. Sitten täällä kuultiin kommentti luokkien koista ja opettajista. Niin, tämä on aika huolestuttava ilmiö meidän mielestämme. Ja se on huolestuttava ilmiö myös monien niiden ihmisten mielestä, joiden kanssa keskustelimme. Vierailimme muun muassa sellaisissa maissa, jotka olivat lisänneet rahoitusta merkittävästikin koulupudokkuuden estämiseksi, mutta toisaalta olivat leikanneet erityistarpeita omaavien koululaisten varoja. Eli jos kuitenkin on niin, että jos peruspalveluista leikataan, niin silloin ilmenee muita erityisempiä tarpeita – Luokkakoko on tärkeä kysymys. Ja se on erityisen tärkeä kysymys, jos puhutaan riskiryhmien kuuluvista nuorista. Luokkien todella tulisi olla pienempiä, erityisesti silloin, kun puhutaan mahdollisista koulupudokkaista. Joskus koulupudokkuuden estämiseksi kouluille annetaan määrärahoja, joiden avulla koulut voivat pienentää luokkakokoja. Ja meillä on tiettyä näyttöä siitä, että tulosta tästä on saatu aikaan, mutta täytyy muistaa, että koulupudokkuus on monien tekijöiden summa. Eli yksi korjaus, yhden elementin korjaaminen ei vielä riitä. Ja mitä tulee opettajien koulutukseen, jatkokoulutukseen, siitä olemme kyllä tarkastelleet yksityiskohtaisemminkin, mutta olemme löytäneet hyvin harvoja esimerkkejä siitä, että tähän asiaan kiinnittäisiin erityisempää huomiota, olipa kyse sitten jatkokoulutuksesta tai muusta koulutuksesta. Tiettyä näyttöä on siitä, että halukkuutta koulutukseen olisi, jatkokoulutukseen. Ja opettajien edustajat erityisesti ovat olleet tätä mieltä, ne joiden kanssa olemme keskustelleet. Sitten täällä kysyttiin, että voidaanko lapsia pakottaa menemään kouluun. No ne maat, joissa teimme tutkimuksia, meillä ei ollut esimerkkejä siitä, että koulu poliisi olisi raahannut lapsen kouluun väkisin. Olen kyllä kuullut tämänkaltaisista toimintalinjoista. En muista, oliko se Saksassa vai täällä Belgiassa, mutta itse en, ole, en tunne tätä ilmiötä. Henkilökohtaisesti minä ja tutkimustiiminikin olemme sitä mieltä, että ketään ei oikeastaan voi pakottaa oppimaan voi yrittää löytää oikeita vaihtoehtoja, oikeanlaisia vaihtoehtoja näille, näille nuorille. Joskus sellaiset keinot, jotka ovat toimineet yhdessä tai toisessa maassa, eivät välttämättä toimi toisissa, mutta täytyy jokaiselle lapselle, jokaiselle nuorelle löytää hänelle paras ratkaisu, jotta hän haluaisi oppia. Tällainen toimintalinja on mielestämme ollut kaikkein hyödyllisin. Se on mahdollistanut, on muun muassa sellainen metodi, jonka myötä lapsi on saanut kokeilla vuoden ajan sitä, mistä hän todella pitäisi. Ja sen jälkeen hän on voinut jatkaa opintojaan tällä nimenomaisella alalla. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa siitä, kuinka tärkeä opintoohjaus on ja kuinka tärkeää on opastaa nuori oikealle urapolulle. Muussa tapauksessa hän saattaa keskeyttää koulunkäynnin. Kaikenlainen opintoohjaus ja tuki ja parempi opettajan koulutus on, ovat tärkeitä asioita. Vielen Dank. Jetzt gebe ich noch... Kiitokset. Ja sitten Alan Braconi äh, komissiosta saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti, koska säästän ne esityslistan seuraavan kohtaan. Mutta monet puhujat, kuten monet puhujat ovat sanoneet, niin tämä on yksi äh, EUn suurimpia prioriteetteja tällä hetkellä. Ja neuvosto hyväksyi tämän 10 prosentin tavoitteen 2020 ja komissio esitteli sitten eh, tammikuussa tällaisen paketin, jossa on ensinnäkin komission tiedonanto siitä, millä tavalla voitaisiin eh, vähentää eh, koulupudokkaiden määrää. Meillä on tällainen työasiakirja, jossa on paljon erilaisia politiikan keinoja esitelty, analyysejä, ehdotuksia ja suosituksia. Tämä komission tiedonanto on nyt mennyt neuvoston prosessin lävitse ja tätä on hyvin lämpimästi neuvostossa tuettu ja suostus itse hyväksyttiin viime kuussa opetusministereiden neuvostossa. Ne jäsenvaltiot, joilla on itse asiassa kaikki toimivaltuudet tässä asiassa, ovat nyt katsovat EUn suuntaan niin, että he oppisivat hyvistä käytänteistä ja näkisivät, mitä Euroopan tasolla tapahtuu ja jotta voittaisiin saada analyysejä ja relevanttia tutkimustietoa. Joten me kiitämme parlamenttia hyvin paljon siitä, että te olette tilanneet tämän raportin ja Anna-Maria ja hänen tiimiensä siitä, että hän on tuottanut tällaisen hyvin arvokkaan osan tähän prosessiin. Me tulemme nimittämään työryhmän jäsenvaltiotasolla niin, että voimme sitten seurata suositusten toimeenpanoa ja erityisesti niitä sitoumuksia, joita jäsenvaltiot ovat tehneet, laatia tällaisia kattavia kansallisia suunnitelmia puuttua koulupudokkaiden määrään vuoteen 2012 mennessä. Ja sitten me tulemme saamaan yksityiskohtaisia, maakohtaisia analyysejä ja uskon, että tästä tulee myös hyvin tärkeää tässä prosessissa. Haluaisin vielä mainita yhden toisen äh, lausunnon tai mietinnön, jonka olemme tehneet äh, me haluamme tällaisen, tai tilata tällaisen tutkimuksen Euroopan tason toisen mahdollisuuden koulutuksesta ja tällaisista eh, ei-perinteisistä koulutusmuodoista ja katsoa, minkälaisia elementtejä tästä voitaisiin ottaa mukaan tähän valtavirtaistettuun koulutukseen, koska kuten monet täällä sanoivat, me tarvitsemme joustavampaa ja yksilöllisempää lähestymistapaa niin, että voimme identifioida ja vastata ihmisten oppimistarpeisiin. Ja meillä on paljon hyviä esimerkkejä tästä koulun ulkopuolelta joita ei ole ehkä otettu mukaan sen vuoksi, että niistä ei tiedetä. Eli tämä tarjouspyyntö on juuri julkaistu ja voin sitten kertoa siitäkin myöhemmin enemmän. Adam. Kiitokset Adam ja näin me päätämme tämän keskustelun. Vielä kerran kiitokset teille ja teidän äh, työntekijöillenne. Ja nyt äh, siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan, jossa käsittelemme samaa aihetta, mutta nyt äh, meidän esittelijämme taholta, eli edustaja Hannibal, olkaa hyvä. Thank, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin tilaisuudesta tilaisuudesta laatia tämän mietinnön. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että sain tämän tehtäväkseni, koska olen aikaisemminkin käsitellyt tätä varhaista koulun keskeyttämistä. Tähän liittyy paljon päällekkäisyyttä ja monia yhteisiä kysymyksiä on. Erityisesti halusin kiittää Anne-Mari Nevalaa tästä raportista. Se on todellakin kattava. Ja itse asiassa sain kopion siitä ja paljon siitä, mitä olen pannut omaan mietintöön, niin perustuu tähän tutkimukseen. Ja niin kuin täällä mainittiin, se on ainoa tämän tyyppinen tutkimus ja se on antanut arvokasta tietoa. Olen erittäin iloinen, että meillä on no, täällä ollut tilaisuus kuulla tämä esitys ja tietää enemmän, mitä tähän tutkimukseen oikein kaikkia liittyi. Varhainen koulun keskeyttäminen kiistatta on yksi päähaasteista, joita Euroopassa meillä on. Vuonna 2009 yli 6 miljoonaa nuorta eh, ihmistä lopetti koulutuksen vain keski, alasten, koulutuksella tai allekin sen ja jotkut eivät kesken lopettaneet edes eh, peruskoulutusta suurin osa joutui työmarkkinoiden ulkopuolelle työttömäksi ja tämä osoittaa, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Ja niin kuin olemme kuulleet, 2003 EU-jäsenvaltiot päättivät vähentää keskiarvoa koulun kohdalla alle 10 prosenttiin vuoteen 2010, mutta vain 20 prosenttia maista on tässä onnistunut, joten meillä on vieläkin tietä kuljettavana sitten 2010 otettiin uudestaan tämä tavoite esille ja päätettiin eh, vähentää alle 10 prosenttiin näiden oppilaiden määrä vuoteen 2020 mennessä. Tämä olisi yksi päätavoitteista EU 2020 strategiassa. On erittäin hyvä, että tässä valiokunnassa teemme työtä asian parissa, jota pidetään lopultakin äärimmäisen tärkeänä haasteena ja kysymyksenä EU:ssa ja tavoitteena, joka pitää myös pystyä saavuttamaan. Tästä raportista saimme tietää, keitä koulunkeskeyttäjät ovat. Ja on todellakin kauhistuttavaa, että yksi seitsemästä nuoresta luokitellaan varhaisessa koulun keskeyttäjäksi. Niin kuin usein koulutuskysymyksissä ei ole mitään yksittäistä yhtä ainoaa määritelmää. Tässä mietinnössä käytin määritelmää, joka löytyy komission teksteistä. Varhainen koulun keskeyttäminen on henkilö, joka 18-24 ikävuoden väillä on jättänyt koulun joka päättyy yläasteeseen tai allekin sen. Tätä määritelmää mistä käytettiin myös tässä tutkimuksessa. Tietenkään ei, ei ole mitään standardia, määritelmää niiden kohdalla, jotka todennäköisesti keskeyttävät koulun. Nämä ovat erilaisia yksilöitä, eivätkä kaikki koulun keskeyttäjät jätä koulua siis kielteistä syystä, mutta me tiedämme, että jotkut ryhmät ovat riskialttiimpia kuin muut. Esimerkiksi huono koulumenestys on yksi ennuste varhaisen koulun keskeyttämiselle. Ja onkin kiinnostavaa, että varhaisessa vaiheessa koulutuksessa erot ovat vähemmän selviä oppilaiden välillä. Ne, jotka kamppailevat kautta koulun, usein menettävät motivaatiotaan pysyä koulussa, kun taas ne oppilaat, jotka ovat saaneet pärjänneet hyvin, pysyvät koulun penkillä riippumatta ulkoista tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa näihinkin nuoriin. Mutta emme voi tarkastella koulumenestystä e- eristyksessä. Se liittyy myös muihin tekijöihin, kuten köyhyyteen, hyväksikäyntöön, perhetaustaan. Ja tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaat, joiden vanhemmat ovat mm, huonosti koulutettuja, niin todennäköisesti lapsetkin keskeyttävät koulunsa varhaisvaiheessa jos perhe antaa vahvan taustan, jossa lapset voivat oppia ja kehittyä, niin silloin nuorilla on suurempi todennäköisyys jatkaa koulussa. Mutta jos perheet eivät rohkaise nuoriaan, eivätkä kannusta heidän oppimistaan, varhainen koulun keskeyttäminen tulee todennäköisemmäksi. Ja on myös muita huomattavia yhteisiä tekijöitä näiden henkilöiden parissa, kuten alueelliset erot, joista myös kuulimme. Ja sitten kaupunki-maaseutu-jako myös vaikuttaa. Sitten äh, koulukeskeyttämisprosentit eivät ovat korkeampia etnisissä ryhmissä ja maahanmuuttajien parissa ja tietysti romaaniväestön parissa. Tämä on aivan erityinen kysymys, joka tarvitsee oman käsittelyn. Sitten tämä on myös sukupuolikysymys. Tytöt pysyvät todennäköisemmin koulussa kuin pojat 13 prosenttia tytöistä ja 17 prosenttia poista keskeyttää koulunsa kautta EU. Tämä asia pitää myös ottaa huomioon. Itse asiassa minua kyllä järkytti, kun luin niitä lukuja kustannuksia, joita syntyy varhaista koulun keskeyttämisestä yhdestä kahteen miljoonaan euroon elinajan, elinaikana. Ja sitten näimme myös erittelyn, missä tämä summa oikein koostuu. Ja on myös muita seurauksia taloudellisten seurausten lisäksi. Koulun keskeyttäminen, niin kuin tässä kuulimme, vaikuttaa kielteisesti taloudelliseen kasvuun ja aiheuttaa sosiaalista epävakautta. Tämän takia puuttuminen asiaan ja pitäisi pyrkiä edistämään taitoja nuorten kohdalla. Se on merkittävää myös taloudellisesti eikä vain sosiaalisesti ja yksilön kannalta itse, itsessään. Ja erityisesti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina ei vain kautta Euroopan, vaan myös globaalisti, niin taloudellinen argumentti on todellakin vahva argumentti, jota meidän pitäisi tässä edelleen kehittää. Ollaan sitä mieltä, että jos vähennetään koulukeskeyttäjien määrää kautta Euroopan vain yhdellä prosentilla loisi yli puoli miljoonaa koulutettua nuorta vuodessa. Ja kun tarkastelemme koulutusmalleja ja pyritään antamaan työpaikkoja, jotka vaativat koulutusta, niin tämäkin on tärkeä tekijä. Sitten tietenkin tiedämme, että elinikäinen koulutus, ne jotka keskeyttävät koulun ilman keskiasteen koulutusta, he eivät jatka elinkäistäkään koulutusta, missä muurit. Sitten mm, tutkintojen puute on suuri, merki, suuri tekijä, kun ajatellaan tulevaa köyhyyttä. Ja koska nämä koulunsa eivät saa kaikkia tarvittavia taitoja, heillä on vähemmän vaihtoehtoja työmarkkinoilla. Ja usein he ottavat tällaisia epävarmoja työpaikkoja tai joutuvat tällaisen, jossa ei juurikaan voi uraansa kehittää. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että varhainen koulun keskeyttäminen potentiaalisesti tai jos tätä pystytään estämään, niin näin voidaan estää tällainen köyhyyden noudankehä ja voidaan kaikkiaan parantaa taloudellista kasvua. Tällä on myös muita suorempia sosiaalisia seuraamuksia, koska varhainen koulun keskeyttäminen liittyy epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, teini-ikäisten raskauks, raskauksiin, huumeiden käyttöön. Ei mitään selkeää ratkaisua tietenkään löydetä tälle ongelmalle, niin kuin olemme kuulleet. Tämä on varsin kompleksinen kysymys siis. Ja tässä tarvitaan erilaisia toimintatapoja, erilaisia toimintamalleja. Ei ole yhtä ainoa toimintatapa, joka tässä riittää. Tarvitaan toiminta, toimenpidepaketteja ottaa kaikki asiat kuodomasti huomioon. Mutta me tarvitsemme tällaista henkilökohtaista lähestymistapaa, koska niin kuin tässä kuulimme, on monia tekijöitä, jotka aiheuttavat koulun keskeyttämistä ja niihin pitää puuttua oppilaan edun takia. Mietinnössäni suosittelen sitä muun muassa, että jokainen koulu ottaa opintohjauksen käyttöön, jotta oppilasta tuetaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään ratkaisuja hänen kohdallaan kouluilla. Ei ole vain koulutusroolia, mielestäni niillä on myös velvollisuus auttaa muuten, ohjata opasta muutenkin. Sitten ajatus työelämästä. Se on usein varsin pelottava ajatus nuorisolle tarvittaisiin myös nuoret tällaisia tukiverkostoja, jotka perustuvat kouluihin, jossa annetaan opinto-ohjausta ja muuta konsultointia. Tämäkin auttaisi henkilökohtaisella tasolla. Sitten esimerkkinä, esimerkki yhdistyneestä kuningaskunnasta, jonka tunnistettiin parhaiten, meillä on järjestö, jonka nimi on Connection Service. Se perustettiin vuonna 2001. Ja tämän verkoston tarkoitus, jossa on mukana opinto ja nuorisotuki. Annetaan henkilökohtaista tukea ja neuvontaa nuorisolle ja se on ottanut käyttöön erilaisia innovaatioita lähestymistavassaan ja yleisesti on todettu, että se on tehnyt varsin hyvää työtä ja se on saanut aikaan hyviä tuloksia. Mietinnössä tulee myös selväksi, että kun otetaan uudestaan mukaan koulupudokkaita koulun penkille, sen pitää alkaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lintsaus ja muut ongelmat, niihin pitää tarttua heti, kun niitä alkaa ilmetä. Tilanne vain pahenee, niin kuin kuulimme, jos asia jätetään silleen. Ja mitä varhaisemmin tartumme tämän tyyppisiin kysymyksiin, sen parempi. Meidän täytyy myös tarkastella koulut, koulutu, ö, opetusmetodeja ja koulujen pitää siirtyä pois milloin perinteistä testauksesta silloin, kun se on sopivaa. jos oppilaiden tulos liittyy, liittyy, riippuu vain yhdestä kokeesta esimerkiksi. Pitää jatkuvasti arvioida, eikä vain silloin tällöin. Pitäisi myös rohkaista liikkuvuutta eri koulutusta laitosten välillä, ottaa huomioon ammattikoulutus ja antaa enemmän mahdollisuuksia nuorisolle Tämä ei ole tärkeää vain, kun pyritään lisäämään motivaatiota pysyä koulun penkillä, mutta antaa oppilaille paljon tietoa, keskeisiä tietoja, jotta he sitten jatkossa pystyvät löytämään työpaikan. Esimerkiksi pitäisi tarkastella myös pienempiä luokkakokoja, erityistä tarpeita omavien oppilaiden kohdalla joilla on oppimisongelmia, koska jos saat, he saat enemmän yksilöllistä huomiota, se voi vaikuttaa myönteisesti siihen, että koulua ei keskeytetäkään. Tämä tar- tässä tarvitaan ehkä opet- kouluavustajia. Tiedetään, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka käyttävät paljonkin kouluavustajia. Ja näin voidaan kiinnittää enemmän huomiota yksilöitä, jotka tarvitsevat enemmän tällaista huomiota. Ja meidän pitäisi tutkia tätäkin mahdollisuutta enemmän. Sitten laadukas esikoulutus, varhaiskasvatus, sillä on myös vaikutusta siihen, missä määrin koulu keskeytetään varhaisessa vaiheessa. Itse asiassa laadin tästä mietinnön niin niinkään kovin kauan sitten, ja tämä oli yksi tutkimustuloksia varhaiskasvatusta. Kun puhumme varhaista koulun keskeyttämistä, meidän pitää tarkastella myös varhaiskasvatuksia, siis lapsen ensimmäisiä vuosia, koska luonnollisesti lapsen oppilaan elämä on tällainen jatkumo, ei sitä voida eri luokkiin jaotella, niin kuin joskus haluamme täällä tehdä, kun pohdimme erilaisia toimintamalleja. Kyseessä ovat yksilöt, joilla on jatkuva oma elämä meneillään ja näin tätä asiaakin pitäisi tarkastella. Edelleen meidän täytyy kehittää linkkejä vanhempiin ja yhteisöön laajemmin. Aikaisemmassa mietinnössä totesimme, kuinka tärkeä, tällä, tärkeä asia on kyseessä ja meidän pitää laajentaa tämä käsite myös tähän ongelmaan. Ja myös, sen pitää koskea myös vanhempia oppilaita. Selkeä yhteyksiä tarvitaan äh, kansalaisjärjestöjen, sosiaalijärjestöjen ja muiden tahojen kesken yhteistoimintaa tarvitaan. Pitäisi myös pyrkiä saamaan aikaan verkostoja, jotta verkotetaan eri yhteisön osat toisiinsa niin, että yksilöt voi voittaa näitä esteitä, joita edessä saattaa koulutiellä olla. Ja vanhempien täytyy tietysti olla mahdollisimman paljon aktiivisesti mukana. Me tiedämme, että vanhemmat, joilla on vammaisia lapsia, ovat sitä mieltä, että he eivät ole niin paljon tässä toimissa mukana kuin heidän pitäisi. Ja vamma- vammaisuus itsestään, jo, itsessään on jo yksi syy sille, miksi usein nuoret, nuoret eivät pysy koulussa, ja tämä on yksi sekä indikaattori. Siis mikäli mahdollista, vanhemmat pitäisi ottaa mukaan yhteistyöhön, mitä tulee heidän oman lapsensa koulutukseen. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, meidän pitää tarkastella etnisiä vähemmistöjä, heidän tilannettaan, Tietysti eroja on eri Euroopan osien välillä, mutta tämä on kuitenkin avainkysymys. Ja tämä liittyy myös näihin suurkaupunkitilanteisiin. Ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa näitä vähemmistöjä löytyy paljon suurista kaupungeista. Sitten toisen mahdollisuuden strategia, sillä on suuri merkitys ja meidän pitäisi antaa todellinen prioriteetti tälle kysymykselle ja rohkaista niitä oppilaita, jotka syystä tai toista ovat joutuneet pudokkaiksi, pitäisi rohkaista heitä palaamaan kouluun koulutukseen mahdollisimman helpolla tavalla. Tietysti olisi parempi, että he eivät ollenkaan jättäisi koulutusta, mutta jos nyt näin kuitenkin käy, niin meidän täytyy antaa heille mahdollisuus palata ja ottaa huomioon heidän tarpeensa ja kuunnella heitä ja ymmärtää se, että jos he, nämä henkilöt ovat aikaisemmin pettyneet koulutuksen, heille on vaikea palata koulun penkille, mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin siitä on hyötyä heille. Siis vaikkakin pyritään estämään ensinnäkin koulun keskeyttämistä, siihen nyt tietysti pyritään, niin kuitenkin tarvitaan näitä toisen mahdollisuuden toimintatapoja. Ja lopuksi oli hienoa kuulla, että jäsenvaltiot tarkastelevat asioita tosissaan ja miettivät myös sitä, miten EUlla voi olla todellinen rooli, kun pyritään estämään varhaista koulun keskeyttämistä eri tutkimusten kohdalla. Ja olen varma, että tämä äh, raportti antaa oman panoksen tässä, tälle asialle. Ja on hienoa, että tämä, tähän asiaan on tartut tosissaan ja olen tyytyväinen siitä, että meillä on jäsentason työryhmä, joka tarkastelee sitä, miten jokainen jäsenvaltio voi laatia oman kansallisen strategiansa ja toteuttaa sen ensi vuoden loppuun mennessä. Mielestäni todellakin olemme edenneet näissä kysymyksissä ja olen erittäin iloinen siitä, että voin, saatoin esitellä tämän mietinnön teille ja toivon, että se tulee olemaan, sillä tulee olemaan tärkeä rooli. Kiitoksia. Hannibal. Kiitokset edustaja Hannibal. Nyt avaan puheenvuoron Hannu. Please. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kolme asiaa, mutta sitä ennen haluan kiittää rouva Hannibalia hyvästä työstä, mitä hän on tehnyt ja Huomaan hänelläkin innostusta tähän aiheeseen ja se on hyvä, kun on innostunut aiheesta ja, ja haluaa siihen syventyä, niin silloin me saamme hyvää tulosta myöskin aikaan. Arvostan tätä sitoutumista. Mutta kolme asiaa, mitä haluaisin, että tuossa raportissa jollakin tavalla näkyisi noiden hyvien asioiden lisäksi, mitä tuossa jo kuvailit, kuvailit olisi se, että näin eurooppalaisina päätöksentekijöinä niin meidän pitäisi jollakin tavalla ehkä jäsenmaille – luoda sellaista viestiä, että yksi, että ne mittausjärjestelmät, mitä maissa käytetään, kun puhutaan koulupudokkaista, ne olisivat samat. Nimittäin ei ole kovin kauan, kun mä tapasin muutamia opetusministereitä ja tästä asiasta keskusteltiin ja olin yllättynyt, kun melkein kaikki he sanovat, että ei heillä ole mitään ongelmaa tämän kanssa, että heillä on paljon vähemmän kuin alle kuin 10 prosenttia koulupudokkaita. Ja minun mielestä jätän nyt maat hävelyssyistä tässä sanomassa, sanomatta, mutta minun mielestä juuri nämä maat ovat niitä maita, jotka erilaisissa, erilaisissa raporteissa ovat tulleet esille. Että siellä on ongelmia juuri koulupudokkaiden kanssa. Ja tässä suhteessa olisi tärkeää, että se mittari, millä mitataan, olisi sama kaikille. Ja näin ollen mitään tämmöisiä mittaamisjuttuja tai kommervenkkejä ei siellä pääse tapahtumaan. Toinen asia, että kun Euroopan unionilla on opettajan koulutusstrategia ja sitä painotetaan, niin ehkä sinne opettajakoulutusstrategiaan voitaisiin laittaa myöskin huomio tästä, että tämän tyyppinen ongelma on Euroopassa ja toivotaan, että jäsenvaltiot opettajan koulutuksessaan ja opettajien täydennyskoulutuksessaan kiinnittäisi tähän erityistä huomiota ja loisi sitä kautta valmiuksia opettajille kohdata tämä asia. Ja kolmas on tämä taloudellinen ulottuvuus sitten. Eli jollakin tavalla olisi hyvä nyt todeta, että kun tietenkin tällä hetkellä me eletään vaikeaa taloudellista tilannetta, mutta kenelläkään EU-maalla ei ole taloudellistikaan varaa, ei edes sillä varaikkaammalla, ei ole taloudellisesti varaa koulupudokkaisiin, koska niiden hinta yhteiskunnalle on, on niin suuri. Ja tässä suhteessa pitäisi nähdä niin kuin iso kuva, eikä niin, että koulutuksesta säästetään äh, ilman, että mietitään, mitä ne säästöt mahdollisesti voivat merkitä. Eli huomioida tämä, että kuinka tärkeää on olla painopistealueena koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ennen muuta satsaaminen, ja se on kohde, mistä ei talouden lamankaan olossa pidä leikata päinvastoin. Sinne pitää lisätä panoksia, koska sitä kautta voimme turvata ehyemmän ja paremman tulevaisuuden. Ein zweiter Finne kriegt das Wort. Herr Vizepräsident. Ja sitten äh, toinen suomalainen saa puheenvuoron. Varapuheenjohtaja Terho, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Äh, sekä mietintöluonnos että taustatutkimus on, ovat hyvin huolellista työtä ja onnittelut siitä kaikille osapuolille. Äh, kiinnitin erityisen tyytyväisenä huomiota tähän kohtaan, jossa todetaan, että tulisi tarjota opinto sekä yleistä tukea näille koulupudokkaille ja ylipäänsä nuorille. Se on erittäin tärkeää ja kuulimme myös aiemmin taustatutkimuksen esityksessä, kuinka siitä on puutetta. Silti kannattaa lisäksi vielä täydentää tätä er- erinomaista tarkoitusta pohtimalla sitä, miten myös nuoret saadaan sitten varmuudella turvautumaan tähän neuvontaan, kun sitä on tarjolla. Nimittäin oma kokemukseni kouluajoilta oli se, että kaikenlaiseen neuvontaan suhtautuvat kaikkein skeptisimmin ja kyynisimmin juuri ne nuoret, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Eli ne, jotka muutenkaan eivät koulusta välitä, niin eivät myöskään näe mielekkääksi sitten saada opinto-ohjausta. Ja tätä meidän kannattaa myös pohtia, miten saamme heidät sitten siihen turvautumaan. Vielen Dank. Herr... Kiitos. Ja sitten sitten eh, komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Hannibalille hyvin tärkeästä mietinnöstä, joka tulee juuri oikeaan aikaan, koska kuten sanoimme, tässä käynnistyy uusi ja intensiivinen työvaihe tällä alalla. Toki meillä oli eh, koulutustavoitteet vuodelle 2010 ja niitä ei saavutettu. Ne on nyt vahvistettu ja niille on annettu poliittisesti vahvempi asema juuri kaikista näistä syistä, joihin täällä puhujat ovat myös viitanneet tänä aamupäivänä. Haluaisin vain ottaa esiin muutaman luvun, joka osoittaa, miksi tämä on niin tärkeä, kun ajatellaan koulutusta ja työllisyyttä ja taloutta. Nuorisotyöllisyys on nyt yli 20 prosenttia ja se kasvaa, ja koulupudokkaiden työttömyys on noin 50 prosenttia ja kasvussa. Joten jos me todellakin haluamme investoida ja pyrkiä pääsemään eroon tästä taloudellisesta kriisistä, niin tämä on osa, tärkeä osa tätä strategiaa. Ja kuten te puheenjohtaja sanoitte, aika on meitä vastaan. Meidän täytyy käyttää kaikkia sitä osaamista ja lahjakkuutta, mitä nuorilla on, kaikissa sen eri muodoissa. Komission puolelta me haluaisimme painottaa tässä mietinnössä sitä myös, että ennaltaehkäisy on parempi kuin itse asian puuttuminen. Eli ennaltaehkäiseminen se on tavallaan halvempaa ja toivomme, että se on myös pysyvää. Toki me toivomme myös, että tämä toinen mahdollisuus on tärkeä tekijä. Emme me voi hylätä niitä, jotka syystä eli toisesta toivon mukaan vähemmissä määrissä jättävät koulun etuajassa kesken. Minä uskon, että tässä on tärkeää se, että tämän toisen mahdollisuuden täytyisi viedä tie takaisin koulutukseen ja pätevöitymiseen. Ja uskon, että on tällaisia mahdollisuuksia e, eikä olisi vain niin, että tämä toisen mahdollisuuden koulutus on paikka, johon parkkeerataan ongelmalliset ihmiset ja sitten he eivät saa mitään pätevyyksiä, joista olisi heille hyötyä työmarkkinoilla. Eli tällainen e, ohjaaminen on erittäin tärkeää eikä sitä välttämättä aina oteta esiin niiden kohdalta, jotka sitä eniten tarvitsevat. Jos katsomme tätä politiikkaa, kaiken kaikkiaan sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat se, että koulupudokkuus on usein aina tällaisen prosessin päätöspiste. Tämä prosessi kestää vuosia. Meillä on kaikenlaisia varoitusmerkkejä tästä ja näihin varoitusmerkkeihin voitaisiin reagoida politiikan ja toimenpiteiden avulla. Esimerkiksi Alankomaissa on hyviä esimerkkejä tästä. Siellä on erittäin keskitetty tehtyä politiikkaa ja sitä kautta on vuosi vuodelta kyetty vähentämään koulupudokkaiden määrää. Huono uutinen on se, että tämä on hyvin haasteellinen tehtävä, koska kuten täällä on mainittu, niin koulun keskeyttäminen on hyvin, hyvin tällainen monitasoinen kysymys. Tässä on kysymys sosiaalista asemasta, perheestä, kaiken näköisistä asioista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tässä on huomioitava hyvin monia osapuolia ja otettava ne mukaan. Ja tämä myös vaihtelee maakohdittain ja myös alueittain, kaupungeittain, jossa koulupudokkaiden määrä voi olla erilainen, hyvin erilainen ja niiden syy hyvin erilainen. Eli meillä voi olla näköisiä strategioita, mutta niiden täytyy olla tarpeeksi joustavia ja myös niin, että voidaan ottaa huomioon kaikki nämä eri tasot ja kaikki nämä eri syyt alueittain. Tämä merkitsee sitä, että me tarvitsemme tietoja. Hyvin harva maa tällä hetkellä kattavasti kerää ja analysoi syitä koulupudokkuuteen ja että tämä tehtäisiin vielä aluekohtaisesti. Eli tämä on ehkä tämä ensimmäinen asia eri toimijoiden koordinointi ja oikeanlainen sekoitus, se ennaltaehkäisyä, puuttumista, ohjaamista tai miten tämä nyt sitten ikinä haluaakaan muotoilla, mutta siis se, tämä tällainen rakenteellinen ennaltaehkäiseminen ja se on tärkeää. Mutta nämä puuttumisen tavat, ne on koordinoitava ja niissä on otettava huomioon erilaiset olosuhteet kansallisella tasolla täytyy kohdistaa toimenpiteitä, mutta täytyy myös olla tiettyä joustoa niin, että voidaan käyttää näitä eri toimenpiteitä niin, että ne olisivat tehokkaita. Tässä mielestäni EUlla on oma roolinsa ja tässä nimenomaan parlamentin tilaama tutkimus on hyödyksi ja nimenomaan kolmella alueella. Ensimmäinen on tämä avoin koordinointimenetelmä, koska lähes kaikki toimenpiteet, joista puhumme, ovat jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Toisaalta jäsenvaltioilla on hyvin paljon etua siitä, että he saisivat tietää, mitä muualla on tehty ja mikä on toiminut hyvin. Me olemme työskennelleet avoimen koordinointivälineen puitteissa aikaisemminkin eh, meillä oli 17 maata, jotka tarkastelivat erilaisia sosiaalisia syitä eh, koulupudokkuudelle. Ja tässä syksyllä me tulemme vielä asettamaan uuden korkean tason työryhmän jäsenvaltioiden edustajista, joilla, jotka sitten seuraavat näitä toimenpiteitä ja niiden käyttöönottoa. Parlamentin äh, mietintö ja tämä tutkimus tulee tukemaan tätä. Me käynnistämme myös äh, omia tutkimuksia tutkimuksen puiteohjelman kautta niin, että voimme eh, helpottaa tätä tavallaan todisteiden keräämistä niin, että näemme mikä on ollut eh, avuksi ja mikä toimenpide on ollut eh, kaikkein tehokkain ja voidaanko sitä käyttää muualla. Ja sitten haluaisimme myös tällaisen konferenssin, jonka järjestimme viime vuonna, jossa oli mukana bisnesmaailma ja koulumaailma koska tänä aamunakin tuli esiin tämä, että meidän täytyisi saada mukaan paikallisten yritysten edustajia ja sitä kautta ehkä voimme motivoida niitä ihmisiä, joita tämä koulutyö ei muuten kovasti sytytä, jotka eivät näe mitään järkeä siinä. Mutta jos he tekisivät yhteistyötä sitten esimerkiksi paikallisten yritysten kanssa, jossa näiden yritysten edustajat tulisivat kouluun ja esimerkiksi tarjoisivat erilaisia oppimispaikkoja, ja tätä me voisimme tukea Euroopan tasolta äh, esittelemällä hyviä käytännön esimerkkejä erilaisissa konferensseissa ja seminaareissa. Eli tämä voisi olla yksi tällainen lisäarvo avoimen koordinointijärjestelmän kautta. Toinen on luonnollisesti erilaiset äh, oppiohjelmat. Meillä on paljon hyviä projekteja, jotka ovat käynnissä jo nyt äh, erilaisten alueiden ja kumppanuuksien kautta joissa vaihdetaan hyviä käytänteitä ja inspiraatiota eri koulujen kesken ja se on tällainen ruohonjuuritason aloite ja siinä nimenomaan opettajat ja oppilaat tavallaan kertovat toisilleen mitä tapahtuu ja vakuuttavat toisiaan sitä kautta. Joten tämä ei nyt ole mikään tällainen Brysselin norsunluutornista saneltu asia, vaan tämä on todellakin tällainen ruohonjuuritason projekti. Ja minä uskon, että tämä tulee olemaan hyvä keino viedä asiaa eteenpäin. Sitten myös rakennerahastot. Luonnollisesti on se kaikkein suurin investointilähde, kun puhutaan koulutuksesta ja infrastruktuurista erilaisissa politiikan alo- poliittisissa aloitteissa jäsenvaltioissa. Tällä on valtava potentiaali, potentiaali, jota ei ehkäpä ole käytetty niin tehokkaasti kuin sitä voitaisiin hyödyntää – me saimme kohtuullisen ikävän raportin vuodelta 2006 tilintarkastustuomioistuimelta, jossa oli katsottu sitä, miten oli rahoitettu tätä koulupudokkaiden estämistä. Toki sitä oli rahoitettu, mutta ei tarpeeksi tehokkaasti sen vuoksi, että toimenpiteitä ei koordinoitu, eivätkä ne olleet johdonmukaisia jäsenvaltioissa. Ja sen vuoksi tarvitaan parempaa strategista lähtökohtaa, kun käytetään rakennerahaston varoja kansallisilla strategian tasoilla. Joten tässä uudessa vaiheessa tulee olemaan hyvin tärkeää miettiä sitä, millä tavalla voimme käyttää rakennerahaston rahoja tehokkaammin, kattavammin, johdonmukaisemmin. Joten siinäpä nyt suurin piirtein se, mitä meillä on tehtävänämme tulevaisuudessa. Arvostamme parlamenttia tästä tutkimuksesta ja tätä, odotamme tätä mietintöä. Kiitos. Thank you very much, Adam. Kiitokset, Adam. Onko muita? Ei. Susanna? Ei. Ei. Ei, et halua käyttää puheenvuoroa. Selvä. Okei, päätämme tämän asian ja eh, edustaja Hannibalille kiitokset. Tarkistusten määräaika on kello 12.7. heinäkuuta. Selvä. No niin, Seuraava esityslistan kohta. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Haluaisin muistuttaa teitä, että me olemme peruuttaneet elokuun lopun kokouksen. Eli merkitkääpä tämä nyt teidän kalentereihinne. Onko mitään vastalauseita mihinkään? Jaha, selvä. Kohta yhdeksän on hoidettu palaisin vielä kohtaan kahdeksan. Minua tässä juuri korjattiin. Tarkistusten määräaika on kuudes, keskiviikko kuudes heinäkuuta, ei seitsemäs siis. Kohta kymmenen, muut asiat. Eipä näytä niitäkään olevan.